Also ich glaube, wir können beginnen. Luulenpa, että voimme aloittaa. Ja ennen kuin mennään esityslistaan, niin haluaisin toivottaa Gabriele Proissin vierailijaryhmän. Tulette kotiseudultani. Ja nyt toivottaisin teidät tervetulleeksi ihan täydestä sydämestäni puheenjohtaja imitoi alueen aksenttia. Nordrhein-Westfalenista siis. Ja, und zu unserer Tagesordnung begrüße ich sehr herzlich unseren Kollegen. Sitten esityslistaan. Tervetuloa Jens Geier, joka on budjettivaliokunnan jäsen. Meillähän on perinteisesti ollut hyvää ja tiivistä yhteistyötä liikenne- ja budjettivaliokuntien välillä. Herra Geier kertoo lyhyesti budjetin 2017 prioriteeteista ja sisällöstä. Sen jälkeen käymme keskustelua. On tärkeää, että liikennevaliokunnan prioriteetit tulevat esille myös budjetissa, että sitten parlamentilla on neuvoston suhteen äh, vahva kanta ja ääni, että voidaan hyvin neuvotella. Herra Gajer, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, hyvä Michael. Minä olen Essenistä vähän sieltä, ei nyt, se on kuitenkin ihan sieltä Westfalenista ole, mutta sinne lähellä. Eli naapurista tervehdys. Kyse on rahasta. Ja kun neuvotellaan siitä, että mihin rahaa käytetään, silloin ehkä osallistuminen on vähän vähempää kuin että milloin äänestetään siitä, mihin rahat laitetaan. Olen vähän vaikeassa tilanteessa. Liikennevaliokunnassa, kun tänä aamuna olin tasa-arvovaliokunnassa, ja sitten kun kaikki valiokunnat on takana, niin ei varmaan ole yhtäkään, joka sanoisi, että pitää olla prioriteetteja, mutta meidän prioriteetti on erityisen tärkeä. Kaikki varmaan näin sanovat. Eli siinä mielessä olen vähän epäonnekkaassa tilanteessa, kun keskustelen teidän kanssanne ja tiedän, että lopulta voin tehdä onnelliseksi vain harvat. Ja varmaankin tulee pettymyksiä budjettimenettelyssä useille. Mikä tilanne on? Ihan alussa menettelyä Viime viikolla Strasbourgissa päätettiin parlamentin suuntaviivoista. Siinä kollegat olivat mukana. Se on vähän niin kuin prioriteettien asetantaa ja yleisten ongelmien, yleistä ongelmien arviointia budjettitilanteesta. Siis vuoden 2017 budjetille, jota nyt aletaan laatia. Ollaan erityisen kiperässä tilanteessa mehän kaikki harjoitamme politiikan tekoa tässä talossa ja, ja kun ajatellaan eri kriisejä, jotka EU kohtaa, niin ei sitä tarvitse puhuakaan. Ja tämä tilanne on johtanut siihen, hyvät kollegat, että edellisissä neuvotteluissa, siis nyt vuosi on 2017, niin EU on ottanut käyttöön kaikki välineet joita budjetissa on. Yksi poikkeus, niin kutsuttu hätävara, contingency margin. Se raha, mikä sieltä otetaan käyttöön, niin vuoden 2020 loppuun mennessä se täytyy käyttää jossain muualla siihen mennessä. Se on siis hätävaraväline, mutta jos otetaan käyttöön, niin sitten täytyy olla selvää, että se ne rahat, jotka tässä välineessä otetaan käyttöön, niin pitää käyttää 2020 vuoteen mennessä. Kaikki muut on otettu käyttöön. Ja kriisitilanne eu ei ole muuttunut, päinvastoin se on kärjistynyt. 2016 budjettivuosi ei ole kovinkaan vanha ja tässä trilogissa muiden toimijoiden kanssa äh, sovittiin siitä, että ensimmäinen lisäbudjetti saa meidän hyväksyntänsä. Siinä otetaan käyttöön käyttöön 100 miljoonaa euroa. Siihen, että parannetaan vaikeaa pakolaisten humanitaarista tilannetta Kreikassa. Eli uutta poliittista välinettä rakennetaan. Ja sen tarpeellisuudesta ei tietenkään ole budjettivaliokunnassa epäilystä, mutta tietysti neuvostossakin tulee kysymys esille, että miten kauan halutaan rahaa ottaa Euroopan budjetista ja sitten että kun tulee, että voidaan epätoivisesti yrittää ratkaista uusia poliittisia tehtäviä. 750 miljoonaa euroa lisää pakolaisten aseman tilanteen parantamiseen Turkissa, joka sitten täytyy löytää budjettiin 2017. Ja niistä budjetin volyymeista määristä kuin mistä on päätetty vuodelle 2017 lisätehtävinä. Jos lähdemme siitä, että humanitaarinen tilanne edelleen tulee olemaan niin vaikea kuin nyt on, niin sitten tarvitaan vielä lisää määrärahoja. Enkä ole vielä edes puhunut, mitä uusia kriisejä voisi tulla, vaikka maataloussektorilla ihan nimetäkseni yhden, joka on kriisialtis yleensä. Tätä taustaa vasten laadimme tätä budjettia. Ja sanon tämän tietysti myös, että kyllä parlamentti haluaa käyttää budjetin välineitä, jotta voidaan harjoittaa politiikkaa ihmisten puolesta, ottaa huomioon taloudellinen ympäristöllinen tilanne Euro- Euroopan unionissa ja parantaa sitä, mutta täytyy olla selvillä siitä, että meidän välineemme ovat hyvin rajoitetut. Eivätkä ne olekaan vapaasti käytettävissä. Ja tiedän, että 2016 vuoden osalta on käyty paljon keskusteluja. Ja, ja erityisesti tämä valiokunta on osoittanut mielipahansa siitä ihan oikein, että nyt osa esirahaston takuusummista otetaan sitten juuri verkkojen Eurooppa-välineestä, juuri se väline, jolla tämä valiokunta haluaa harjoittaa eurooppalaista liikennepolitiikkaa. Tämä vastentahtoisuus on oikeutettua, mutta yksi asia täytyy ottaa kuitenkin huomioon. Keskipitkän välin rahoituskehyksessä raha on aika pitkälle vakana Siis tällä pitkällä aikavälillä. Ja sitten nämä 28 valtiojohtajaa äh, sopivat siis rahoituksesta seitsemälle vuodelle. Ja tässä kukin menee sitten kotiinsa tämän kanssa, mitä kutsutaan national envelope, eli kansallinen rahoitusosuus. Se kuvaa sen, mikä on kukin maan osuus äh, budjettiin, mutta sitten toisinpäin myös, että mikä eri rahastoista, rakennerahastoista, maatalousrahastoista kukin maa saa. Ja kun puhutaan nykyisistä monivuotisista rahoituspuitteista, niin näiden kansallisten osuuksien pitäisi eh, pysyä koskemattomana. Parlamentin mielestä se oli väärin. Mutta sekä kun budjettiasioissa on Lissabonin sopimusta pidetty hyvänä budjettikysymyksissä, niin se on parantanut tai ei ole parantanut parlamentin asemaa budjettineuvottelussa. Se on yksi huono puoli näissä sopimuksessa. Mutta kun näin on, niin komissiolla on vähemmän äh, rahoitusvälineitä käytössä. Ra- Oikeastaan vain tutkimusmäärärahat, joilla voidaan rahoittaa rahastoa, että saadaan Euroopasta innovatiivisempi ja kilpailukykyisempi. Ja sitten eli verkkojen Euroopan väline koska sitä ei ole koplattu kansallisesti, eikä pitäkään olla. Eli komissiolla on vä- kovin vähän valinnanvaraa sanoa, että mistä nämä määrärahat otetaan. Ja sitten tämä toinen huono uutinen, joka täytyy teille esittää. Kahdesta, kahdeksasta miljardista joka pitää ottaa käyttöön, on vasta 3,3 miljardia budjettiluvuissa. Eli vielä kerran, EU täytyy yrittää löytää rahat, jotta päästään tähän 8 miljardiin. Ja pelkäänpä, että komissiolle ei sen parempaa tule mieleen kuin viime vuonnakaan. Me budjettivaliokuntana teemme samaan kuin viime vuonnakin. Noudatamme työnvaliokunnan äänestystä ja luotan siihen, että jos komissio ja neuvosto ehdottavat lisärahaa esirahastolle verkkojen Eurooppa-välineestä, niin haluamme sitten puhua meidän tulkintamme puolesta. Mutta en halua sitä luvata, mutta että sitten budjettimenettelyn lopuksi saataisiin verkkojen Euroopan välineen määrärahat säilytettyä kun tästä nyt puhutaan, niin silloin täytyy olla rehellinen. Ja nyt äh, haluaisin puhua komission vaikeasta tilanteesta, jotta teemme teille selväksi, että meidän neuvottelumahdollisuudet me löytää vaihtoehtoisia mahdollisuuksia siitä, mitä komissio voisi ottaa tätä rahaa, niin ne ovat hyvin rajoitetut. Ja jos jollakulla liikennevaliokunnassa on idea, että mistä se raha sitten pitäisi muualta tulla, niin pyydän ehdotuksia. Olen kiitollinen, jos kuulen, että missä näitä näitä mahdollisuuksia, mutta en halua luvata teille tänään että budjettiministerin jälkeen voin tulla tänne ja sanoa, että olisi onnistunut säilyttää verkkojen Eurooppa. Olemme asettaneet prioriteetit, jotka eivät tietysti liity pelkästään nykykriisiin EU-ssa. Eihän näitä nykyisiäkään kriisiä ole ratkaistu. Ei ole vieläkään riittävää innovaatiokehitystä EU-ssa. Liian useissa jäsenvaltioissa on liian suuri työttömyys, myöskin nuorisotyöttömyys liian korkealla tasolla. Ja sen lisäksi on vielä 2020 aloitteen tavoitteet, jotka edelleen ovat EUn prioriteetteja. Kaikki ne on otettu mukaan. Niihin on pureuduttu 2017 suuntaviivoissa ja ne toistettu. Esimerkiksi juuri kun olemme köyhyyden torjussa viitanneet siihen, että lasten köyhyys on erityinen piirre köyhyysongelmassa EUn sisällä. Erityisilmiö ja valtiossa, mikä aiheuttaa sen, että täytyy miettiä, että miten voimme rajoittaa tätä köyhyysriskiä tämän väestön osan osalta. Meillä on siis monimuotoinen kriisitilanne ilman, että määrärahoja voidaan lisätä rahan käyttötarve mieluumminkin kasvaa kuin pienenee, ja jäsenvaltioiden valmius antaa lisää rahaa Euroopan unionin budjettiin on hyvin rajoittunut tällä hetkellä. Aina neuvotteluissa ja päätöksenteossa yritämme asettaa yhteyden siihen, että olisi keskipitkän rahoituskehyksen väliarviointi ja mitä ehdotuksia siinä tehdään. Ja tämä parlamentti ja valiokunta kyllä pyrkivät siihen, että tämä antaisi mahdollisuuden arvioida, että ovatko määrärahat riittävät vai jääkö pää vetävän käteen. Että EU tarvitsee lisää rahaa siihen, jos haluaa täyttää ne vaatimukset, jotka jäsenvaltiot sille asettavat. Kiitos Jens Kajer, sanoi puheenjohtaja. Ja nyt sitten esittelijä, budjettiesittelijä meidän valiokunnassamme Del Monte saa puheenvuoron. Eh, grazie Presidente. No- Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää esittelijää osviitan antamisesta 2017 talousarviolle ottaisin esille muutaman seikan. No ensinnäkin, että olemme kriisissä. Tästä syystä pidämme tarpeellisena, että me saamme investointeja työpaikkojen kilpailukyvyn luomiseksi, että voidaan suosia kauppaa, pk-yrityksiä, ja ylittäviä investointeja. Haluaisin kiittää häntä myös siitä, että siellä on kymmenen artikla otettu verkkojen Eurooppa-väline nimittäin. Se on aika välttämätöntä, että voidaan saada vastapainoa leikkauksille, joita on tehty aika mit, suuressa mittakaavassa. Ja olemme jatkuvasti toistaneet, että ei ole helppoa päästä taas nousuuralle. Siksi tarvitaan tällaisia varoja, muuten ei päästä eteenpäin perusrakenteissa. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että tässä pitäisi antaa matkailulle enemmän sijaa. Matkailu on avainasemassa taloudessa. Siellä on paljon mahdollisuuksia kasvussa, työllisyydessä. Näin voidaan pitää mielessä myös nämä prosenttiluvut liittyen nuorisotyöttömyyteen, että se voitaisiin työllistää naisia, nuoria. Voitaisiin antaa vähän elvytystä syrjäseudulle, jotka ovat edelleen vaikeuksissa kasvuralle yrittäessään. Aamupäivällä puhuimme myös liikenteen alasta, ettei siellä pitäisi enää ruveta rahoitusta leikkaamaan. On välttämätöntä kuitenkin, että päinvastoin saadaan rahoituksessa läpinäkyvyyttä myös viraston kohdalla. Sitten vielä matkailusta puheen ollen on erittäin tärkeää, että sillä on merkittävä osansa investointirahastoissa. Kosmetissa esimerkiksi, että voidaan pk auttaa, olisi hyvä, että meillä olisi koehankkeita. Näin voitaisiin esittää niitä ikään kuin valmistelevana toimena sitä myöden päästään kunnollisiin investointeihin eri väylillä. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Wim van der Kamp. Kiitos sitten Wim van der Kamp. Eikö, eikö sitten tulee Maximiliano Salini. Grazie. Mi, mi unisco alle, alle... Kiitos. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, sitä paitsi olen pystynyt jo kiittämään tästä muistakin yhteyksissä ja tekemään yhteistyötä hänen kanssaan mietinnön parissa. Minä olen tässä varjoesittelijänä. Ja voi olla tietenkin, että on eri mieltä, mutta yhteistyötä voi aina harjoittaa omiin ehdotuksiin. Esimerkiksi yritysverotuksessa. Tässä pari kommenttia, jotka tavallaan olivat jo esittelijän alustuksessakin mukana. Ja kollega De Montekin mainitsi ne. Ensinnäkin on surullista todeta, että todennäköisesti kun on puutetta e- esirissä varoista, niin komissio joutuu sitten puuttumaan uudelleen verkkojen Euroopan varoihin. Tämä jo täällä todettiin. Mutta vielä yksi lisää näkökohta tähän liittyen. Kun ajatellaan, miten tärkeää tämä on talousarvioiden muodostettaessa, että todellakin välineiden suorituskykyä arvioitaisiin kunnolla. Verkkojen Eurooppa-väline ei ole pelkästään yksi väline muiden joukossa, jota voidaan käyttää investoitaessa perusrakenteisiin, vaan se on sitä paitsi toiminut hyvin. Tuskin tarvitsee edes mainita sitä, että se on sellainen väline, joka iskee sinne, missä on vaikeaa kerätä yksityisiä varoja, jotta saadaan sijoitustoiminta aikaan. Siksi tämä on aika omituista, että verkko Euroopassa viedään rahaa esiri, kuten te Montti totesi. Esirissäkin on ollut vaikeuksia. Sitten vielä viedään Ebrekon Euroopastakin, kun siellä nimenomaan rahoitetaan sen tyyppisiä hankkeita, joissa ei ole vipuvoimaa yksityisen puolelta saatu. Kuten totesit aivan oikein, tällaista päätöstä meillä on tyrkytetty ja me haluamme sen tuomita täällä parlamentissa, mutta se on metodologisesti aika ristiriitaista. Eli tässä täytyy uudelleen miettiä. Ja sitten toiseksi matkailu. Meidän täytyy siinäkin miettiä voimavaroja. Isabel mainitsi Kosmen. Minä lisäsin yhden seikan siihen vielä. Ihan ihan italaisena kulttuurisen puolenkin ottaisin esille. Meidän pitäisi pyrkiä auttamaan matkailua talouskasvun aikaansaamiseksi myös. Italiassa ajattelemme niin, että emme olleet joskus luovia ja nyt me enää. Kyllä me edelleen olemme luovia. Aasiasta ja kaikkialta maailmalta tulee matkailijoita tänne Eurooppaan katsomaan – miten teollisuutta esimerkiksi harjoitetaan täällä. Ja totta kai se on hyvää matkailun kannalta, mutta myös talouskasvun kannalta. Ehkä näitäkin pitäisi vielä enemmän tässä huomioida. Toivotan hyvää työtä. Vielen Dank. Jetzt Pavel Telitska. Kiitos ja nyt Pavel Telitska. Uh, thank you, Chairman. Uh, thank you. Uh... Kiitos Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Minulla olisi yksi yleinen havainto. Me Euroopan unionina emme ole päässeet nauttimaan sektoripolitiikan saralla mistään suuresta luvusta menestystarinoita viime vuosina viiden, kuuden, seitsemän vuoden aikana, niin on kuitenkin ollut tietty menestys. Ja Nämä menestykset ovat olleet TNT, Verkon Eurooppa, ja tuloksia on saatu aikaiseksi. Ja tämä on, tällä on ollut kerrannaisvaikutuksia, joten olen sitä mieltä, että tämä olisi hyvä pitää mielessä. Toinen asia, tiedän, että nyt on liian myöhäistä itkeä sitä, että maitolasi on jo kaatunut, mutta nyt on mietittävä, mikä ESIR on, mikä ESIRin tarkoitus on. Se on väline, jolla halutaan lisätä kasvua, saada enemmän yksityistä rahoitusta ja luoda työpaikkoja, yksityistä pääomaa. Kun Verkon Eurooppa rahoittaa TNTT ja muita tärkeitä hankkeita, jotka ovat myös luonteeltaan yleishyödyllisiä. Ja niiden ei tarvitse olla taloudellisesti kannattavia ja robotiikka vaikkapa, niin sitä ei rahoitettaisi millään muulla kuin verkon Euroopan ja EUn rahoituksella. Ja se on tosiasia myös muilla muissa hankkeissa. Tämä asia on pidettävä mielessä. Kyse ei ainoastaan siitä, että ylläpidetään liikennehankkeiden rahoitusta esirissä, vaan on tärkeää pitää mielessä, että verkojen Euroopan verkojen Euroopan välineissä on erilaisluonteisia hankkeita. Täällä on arvon esittelijä hienosti korostettu näitä asioita, joten olen kyllä samalla linjalla kollegojen kanssa, että on tärkeää, että me ylläpidämme Verkon Euroopan rahoitusta mahdollisimman hyvin. Ja lisäksi on muita hankkeita, joita on käynnistetty – ja mikäli rahoitusta ei ole, niin ne maksavat yhä enemmän tulevaisuudessa. Joten kun verkkojen Euroopalle annetaan, asetetaan kapuloita rattaisiin, niin silloin, sitten tämä rahoitus tulee olemaan kalliimpaa tulevina vuosina. Tämä ei liity ainoastaan talouden sykliin, vaikka toki siihenkin liittyy sitä. Minä tulen työskentelemään tämän asian parissa. Tulen varjoesittelijöiden ja esitellen kanssa työskentelemään asian kanssa. Minä hyväksyn tämän haasteen, että meidän on löydettävä ratkaisuja, kuinka me saamme luotua hyvän hallintatapaa ja kuinka me voimme luoda luovia tapoja päästä asiassa eteenpäin. Minä tulen omalla, minä tulen palaamaan tähän asiaan. Me emme ole ainoastaan Me olemme siis tranvaliokunta ja minä en ole italialainen, mutta meidän olisi katsottava, kuinka voidaan pitää mielessä, että tämä on eräs keino saada kasvaa. Esittelijänä täällä on nostettu esiin, esittelijänä nostettiin täällä esiin useita kriisejä, allekirjoitan nämä kaikki, ja minä keksisin varmasti, kuten muutkin, niin muita kriisejä. Mutta nyt meidän on löydettävä hieman itsekuria. EU itsessään, ei, et sinä, en minä, emme me, Tran valiokuntana. Mutta mikä kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja he tottuvat siihen, että EU rahoittaa, niin ja nyt kyse on ennen kaikkea jäsenvaltioiden toimivallasta, ja kun puhutaan EU-rahoituksesta, niin Liikenne oli yksi näistä asioista. Tämä luo työpaikkoja, kasvua, on rajat ylittävä luonteeltaan ja on yhteinen politiikka, joten tämän tulisi nauttia ja olla, saada helpommin päästä käsiksi rahoituksen. Kriisit, jotka ovat maailmanlaajuisia tai Euroopan laajuisia, niin toki ne luovat omia haasteita, mutta jäsenvaltiot tottuvat siihen, että rahoitus saadaan eu näihin hankkeisiin. Tämä on eräs sellainen asia, jota meidän tulisi harkita. Puhun tästä vielä lisää myöhemmin. Kiitos siitä, että olette täällä puhumassa meille. Karima Deli. Sitten Karima Deli. Kiitos puheenjohtaja. Minä kuuntelin tarkkaan esittelijää, mutta olen sitä mieltä, ette te oikein antanut meille suuntaa kunnolla. Ette kerro eri vaiheista, ei päivämääriä, hankkeita varten, valmistelevia toimia varten niin päin pois. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että se on aika olennaista. Ettekö siis nyt voisi kertoa kaikesta tästä? Ja, ich habe mich jetzt auch zu Itsekin pyysin puheenvuoroa. Nämä kolme tavoitetta, puhuitte niistä. Työttömyys, ilmastotavoitteet ja sitten, että Euroopan täytyy kasvaa yhteen. Nämä ovat aina olleet ne tavoitteet ja siihen esir perustettiin. Ja esir perustettiin pääasiassa jäsenvaltioiden taholta. Ne sanovat, että nuorisotyöttömyys oli ihan korkeasta sitä täytyy torjua jopa 50 prosenttia. Kaikki aivan oikein. Sitten kun tuli rahoituksesta kyse, niin jäsenvaltiot sanoivat, että, että mutta ei meiltä yhtään eurosenttiä. Kaikki täytyy tulla parlamenttibudjetista. Siinä jo rikotaan solidaarisuus. Eikä sano, että tarvitsemme rahat, mutta teidän täytyy maksaa. Meiltä ei mitään. Ja nyt tämä pitäisi vielä toistua. Ja mielestäni tämä ei käy. Ja tavoitteet, jotka tähän liitetään, niin niitä ei saavuteta jos tarkastellaan näitä hankkeita, aamulla puhuttiin reitistä Torino Lyon, maailman pisin tunneli pitäisi Alppien läpi maksaa 12 miljardia. Ranskan tilintarkastuomioistuin sanoi ei, 12 vaan 26 miljardia. Me sillä ei ole mitään merkitystä, ei mitään vaihtoehtoisia ratkaisuja tutkita. Mitä maksaisi, jos nykyistä reittiä parannettaisiin, miten paljon aikaa säästettäisiin ja ennen kaikkea miten paljon työpaikkoja luotaisiin. Kun 20 vuotta porataan Alppien läpi, niin ei se ole työttömyyden torjuntaa, vaan päinvastoin se kärjistyy, kun siellä ei tarvitakaan työpaikkoja. Siis paljon rahaa, miljardeja annetaan, mutta tavoite, työttömyyden torjunta, ei ole missään osassa. Ilmastotavoitteesta en puhukaan, kun jos se 30 vuoden jälkeen on se reitti valmis, niin on ihan eri tilanne kuin se, jos olisi 50 vuoden päästä valmis. Toinen esimerkki. Semerikin tunneli Itävallassa, Itävallassa. myöskin osarahoitus EU, EU-ssa. E jos pannon ja langon läpi mentäisiin, niin kolmessa viidessä vuodessa valmistuisi joillekin reiteille sähköistys, toiset raiteet, mutta ei tarvita tunnelia. Eli tehokkuus olisi parempi. Ja myöskin työllisyysvaikutus parempi. Sen sijaan nyt sitten verkkojen Euroopasta otetaan rahaa pois. Siihen meillä ei ole mitään kontrollia. Ollaan keskusteltu vuosia, että mitkä hankkeet sopivat, mitkä ei. Sitten on sovittu, että tuetaan tiettyjä hankkeita. Ei kenellekään tai minullekaan mikä kaikki hankkeet olleet hyviä, mutta itse tätä konseptia tuimme. Se oli tärkeää. Nyt sitten esiin meillä ei ole enää kontrollia. Siitä voitaisiin esimerkiksi rahoittaa Iso-Britannian uutta atomivoimalaitosta. valtio sanoi, että ei ongelmaa 30 vuodeksi takaan energiahenä, joka on kolme kertaa niin suuri kuin pörssissä. Ihan täysin hullua. Ei ole mitään säästöjen kanssa tekemistä, energiatehokkuuden kanssa ei mitään, meidän tavoitteidemme kanssa ei mitään, että tullaan uranista ja ylistä riippumattomiksi. Kaikki on päinvastoin. Ja nyt käytännössä tätä toteutetaan. Ja sen vuoksi on epäreilua ensinnäkin, että parlamentin pitäisi kaikki maksaa, mutta toinenkin asia tästä aikanaan keskusteltiin, että kun kokonaisbudjetista, joka meillä Euroopan parlamenttina on, kukin osa-alue antaisi sentin, niin kaikki voitaisiin, yhteisöpotti antaisi sentti, voitaisiin kaikki rahoittaa. Mutta sitten tietysti maatalousihmiset sanovat ei meiltä, muutkin sanovat ei meiltä. Ei sekään ole mitään solidaarisuutta. Ja sitten se jää liikennevaliokunnan kannan kontolle. Se on ihan epäsolidaarista. Tietysti olen sitä mieltä, että hätätilanteessa täytyy osoittaa solidaarisuutta, äh, olla yhdessä ja investoida sinne, missä se erityisesti on erityisen tarpeen, on, niin missä täytyy ihmisenkiä pelastaa. Mutta ei sillä äh, tasolla, että kaikki on tärkeää, mutta ei meiltä mitään senttiä oteta. Miksi tästä ei keskustella? Kaikki yksi prosentti, sitten vastustus ei olisi niin suurta. Miksi ei toteuteta näin? Se olisi solidaarisuutta, mutta ei rusinat pullasta, että sieltä missä ajatellaan, että ollaan heikoimmillaan. Sitten annetaan vielä rahaa toimia, jotka eivät tuo mitään tuloksia, joilla ei ole mitään tekemistä eu tavoitteiden kanssa. Niin, minä olin viimeinen. Jens, nyt saat vastata. Kiitos. Sinun kysymyksesi, Michael, pureudun heti. Valitettavasti ei ole niin, että EUn budjetissa eri luokkien välillä yksi a otsake 1a, että siellä on se rahat, joista poliittisesti päättää budjettivaliokunta 1b, aluerahastot, sitten neljä ulkopolitiikka. Näiden luokkien välillä ei voida rahaa siirtää. Varainhoitoasetus ei salli sitä. Alun perin sillä oli järkevä syy peruste. Oli aikanaan aikoja, jolloin maanviljelijä, jota hän viljelee tilallaan, Euroopan talousyhteisössä siihen aikaan oli se nimi, niin sai takuhinnan. Sitten maanviljelijät sen seurauksena tuottivat niin paljon kuin halu, pystyivät ekologisista ehdoista vaarinottamatta. Oli siis maito, järviä ja, ja, ja voi vuoria, kun sai takuhinnan. Nyt kun sitten maatalouspolitiikassa oli täysin liiallisia kustannuksia, niin sen vuoksi haluttiin nämä kategoriat, luokat, ja nyt ei voida tehdä siirtoja kategorioiden välillä niin, että maatalousmenoista voitaisiin rajoittaa, että maks- voitaisiin rajoittaa maksimiin. Nyt ajat ovat ohi, maatalous on ihan erinäköistä kuin siihen aikaan, mutta hyvät kollegat, budjetin tekijöinä käydään jopa ihan keskiaikaisia kamppailuja, kun puhutaan äh, päätösvapauksesta budjetin osalta. Ja voisin nyt kohdistaa tämän kaikille puhujille täällä ja sanoa, että teidän hallituksenne on ihan yhtä sinnikäs näiden asioiden kanssa kuin muutkin. Ja sen vuoksi ei ole mahdollista, että ikään kuin kun sinä ehdotat, että tehdään tällainen solidaarinen operaatio, jota ehdotat, että otetaan prosentti kaikilta, kaikista määrärahoista ja siirretään verkkojen Euroopan välineeseen. niin että sitä voidaan puuttua esiriin rahoituksen huonoihin puoliin, kompensoida ne, se ei ole mahdollista. Kategorian 1a sisällä täytyy löytää täydentävät varat. Poliittisessa mielessä voidaan muuta asioita, muuta vaatia, mutta se on sitten vaatimus, joka suuntautuu jäsenvaltioihin ja vaatisi sitten täysin uudistettua varanhoitoasetusta. Palaisin vielä siihen, mitä Verkon Eurooppa-määrärahoille tapahtuu, mitä selkeämpi ja menestyksekkäämpi liikenneverkkojen Eurooppa-välineen rahankäyttö on, niin sen parempi ovat meidän argumenttimme sen puolesta, että saadaan tämä suojeltua tämä määrärahasiirrolta tämä väline. Sen vuoksi puhun kovasti sen puolesta, että tämän valiokunnan lausunto olisi budjetista sellainen, että se ottaa huomioon esirin merkityksen, kun ajatellaan sieltä rahoitettuja hankkeita, mikä taloudellinen merkitys sillä on. mukana oleville alueille ja sektoreille, että teette selväksi sen, että meillä on mahdollisimman hyviä argumentteja, kun neuvostellaan budjetoimielenten kanssa. nyt kun uhkaavat nämä menetykset, että pidetään ne mahdollisimman pieninä. Niin, että saadaan verkkoeurooppa välitettä suojeltua. Tässä talossa varmaan löytyy suuri enemmistö sille, että, että sekä budjettivalikunta että täysin on, haluaisi käyttää kaikki verkkojen Eurooppa-määrärahat. Sitten olisi määritelty tämä talon kanta, sitten mennään sen kannan kanssa neuvotteluihin neuvoston kanssa. Ja sitten kolmen toimielin välisissä neuvottelussa nähdään, että onnistuuko sitten verkkojen Eurooppa väliin, että siinä kattavuudessa säilyttää kuin halutaan. Budjettipolitiikkona haluan vielä viitata yhteen asiaan. Juuri kun täällä kuvattiin, tai juuri tämän keskustelun osalta, se on mielenkiintoista. Meillä on siis ESIR, ja tällä viitattiin ihan oikein siihen, että siitä halutaan ja voidaan rahoittaa taloudellisesti kannattavia hankkeita. Sitten meillä on myös tämä eurooppalainen aloite projektibondeille, hankebondeille. Se on ollut eräänlainen esirin, esiluonnos, joka toimii samalla mekanismilla, eli investointipankki hoitaa ja sitten äh, vakuudet ovat Euroopan budjetista. Se toimii niin. Ja ainakin Saksasta tiedän, että siellä on myös hankkeita, Schleswig-Holsteinin ja Hampurin välillä esimerkiksi A5 voidaan yhteisrahoittaa. Sitten on verkkojen Euroopan väline, josta sitten voidaan rahoittaa hankkeita, joista ei odoteta voittoa pitkällä aikavälillä. Minua suoraan sanoen häiritsee se, että mikä on näiden kolmen välineen, välineen suhde. Ei ole selkeää, että mikä liikennehanke sitten mistäkin välineestä rahoitetaan. Jos on tästä argumentteja tästä asiasta Transvaliokunnalta, niin olisin hyvin kiitollinen. Sitten vielä matkailusta ja pilottihankkeesta. Aletaan matkailusta. Viime toimikaudella olin aluepolitiikan valiokunnan jäsen. Ja sitten kun nämä puitedirektiivit tulivat keskusteluun, niin oli paljon keskustelua siitä, että voidaanko aluekehitysrahaston kanssa rahoittaa matkailuun liittyviä hankkeita vai ei. Ja rikivaliokunta päätti, että se taistelee sen puolesta, että näin olisi monet ryhmät olivat samaa mieltä. Eli kun ajatellaan komission argumenttia, että jos vaadimme rahaa matkailuun, niin he sanovat, että ne ovat äh, tukikelpoisia aluekehitysrahastosta. Yksi tie ulos tästä on, ja tässäkin täytyy vedota luovuuteen tämän valiokunnan jäsenten keskuudessa. Ja sitten pääsinkin tähän toiseen, mistä halusin vielä puhua, pilottihankkeet. TRAN 7 puitteissa on valmistelevia toimia ja pilottihankkeita. Nyt jos katson tästä nopeasti, niin joillakin niistä on tavoitteena, tai ne käsittelevät muutamat niistä matkailua. Mikä pilottihankkeen järki on? 40, 40 miljoonaa euroa. Kussakin budjetissa naurettavan pieni summa, niin enempää ei saada. Pilottihankkeisiin on tähän käyttöön. Pilottihankkeet ovat aina tukikelpoisia, kun kaksi ehtoa täyttyy. Ensinnäkin asian täytyy olla EUn toimivallassa ja toiseksi sitä ei ole saatu tehdä ennen, aikaisemmin. Missään EUssa ei saa olla budjettivälinettä, josta se voitaisiin myös rahoittaa. Sitten pilottihanke saa äh, arvion tai luokituksen A-komissiolta. Kun sanon 40 miljoonaa, niin se antaa kuvan sitä, ei kovin monia pilottihankkeita voida rahoittaa seitsemän ja aika peru hyvin. Ja jos haluatte, että matkailu tulisi laajemmalti tukikelpoiseksi EU-ssa, niin sitten vetoan siihen, että mietitään sitä, että saadaan aikaan matkailussa pilottihankkeita. Jos ne ovat menestyksekkäänä äh, pilottihankkeena, sitten jos tulee, siitä tulee valmisteleva hanke, jos sekin on menestyksekkäänä, niin sitten tulee ohjelma tai hanke. Mitä enemmän näitä on, niin sitä paremmat ovat argumenttimme. Seuraavan keskipitkän aikavälin rahoitussuunnittelun puitteissa huolehtia siitä, että matkailun asema paranee. Se, että nyt normaalissa budjettimenettelyssä tänä tai ensi vuonna saataisiin tämä aikaa, niin pidän aika pieninä niitä mahdollisuuksia, koska ainahan kohtaamme sen argumentin, että se on aluekehitysrahastosta tukikelpoista. Eli täytyy löytää sellaisia osia, joita ei voida aluekehitysrahastosta rahoittaa ja sitten määritellä ne hankkeet niin, että saadaan niistä pilottihankkeita ja sitten keskipitkällä aikavälillä näin, että siellä olisi mahdollisuus toteuttaa se sitten ihan viimeiseksi. Virastojen osalta olemme samalla kannalla hyvin läheisesti. Minä olen myös pysyvä esittelijä virastoista. Juuri liikennealan virastot ovat eh, ratkaisevassa asemassa Euroopan liikenteen turvallisuuden kannalta ja Niin, esittelijä puhui tästä, mutta sitä taustaa vasten, että, että jos Frontexista ei haluta pelkästään koordinovaa virastoa, vaan oikea rajavalvontaviranomainen, niin ei ole todennäköistä, että Frontexin lisäksi monet muut virastot kasvaisivat kovasti. Leikkauksista en huolehdi, mutta olen vähemmän optimistinen siihen, että näitä virast, muita virastoja voitaisiin laajentaa. Asiasta vastaavien valiokuntien täytyy sitten löytää hyvät argumentit, että missä se nykyisen politiikan puitteissa olisi tarpeellista, mutta Tästä keskustelu jatkuu ja kiitän keskustelusta. Kiitos arvostuksesta ja vastauksista ja osallistumisesta keskusteluun. Ja varmasti näemme vielä uudelleen. Ennen kuin menen seuraavaan kohtaan, niin haluaisin toivottaa Brasilian hallituksen valtuuskunnan tervetulleeksi. Se osallistuu erityisesti esityslistan kohdan 16 käsittelyyn komission pyynnöstä. Tervetuloa valiokuntaan. Ja, und zu diesem Tagesordnungspunkt ja tässä kohdassa olen pyytänyt komissiota kertomaan TNT-verkkojen ja niitä koskevien töiden edistämisestä. No ehkäpä odotan vielä. Ja. Also dann zum nächsten Tagesordnung. Niin, seuraavan esityslistan kohtaan sinä olen pyytänyt komissiota, että se kertoisi meille työstä TNT-verkkojen osalta. Ydinverkon eri käytävistä eurooppalaiset koordinaattorit esittelivät työsuunnitelmat viime vuonna. Meitä kiinnostaa tänään, että mitä jatkoaloitteita olisi TNT-verkkojen osalta ja mitä komissiossa on edellään tällä hetkellä. Tässä mielessä komission edustaja on Idisää puheenvuoro lyhyttä alustusta varten. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Now we know... Kiitos puheenjohtaja. Nyt tiedämme, ketkä ovat varsinaiset TNT-ystävät, ne jotka jäävät saliin. Ennen kuin aloitan vähän liittyen edelliseen keskusteluun ja puhujaan, aamupäiväisenkin keskusteluun liittyen verkkojen Euroopan budjettiin, niin vielä kerran esitän pahoitteluni. Me olemme nyt jäljittäneet kirjeen, jonka herra Piper lähetti, johon hän viittasi aamupäivällä. Se on sähköpostitse tullut. Nyt olemme valmistelleet vastauksenkin. Se vahvistaa sen, mitä minä aamupäivällä jo totesinkin. Emme me ole koskaan sanoneet, että tarvittaisiin verkkojen Euroopan lisärahoitusta. Päinvastoin me todella etsimme kissojen koirien kanssa lisärahoitusta. Komissio vielä vahvistaa tämän kirjallisesti teitäkin varten. Tämä nyt varmasti tuli selväksi. Sitten ten tehen. Ehkä Geraltia voisin ensin tässä kiittää ja hänen kollegoja Gudrunia ja muitakin, jotka täällä ovat mukana, koska Oikeastaan verkon suunnittelu meni yli ja ohi sen, mitä edes toiveikkaimmat meistä kuvittelivat, kun se aikana hyväksyttiin. Muistan, että, että koordinaattorit tulisivat tänne vuosikertomuksia tänne esittelemään, vaan myös esittelisivät uusia työsuunnitelmiankin. Kaikki yhdeksän työsuunnitelmaa kunkin käytön kohdalla on hyväksytty jäsenvaltiossa. Muodollisesti se oli jo saavutus sekin. Yksikään jäsenvaltio ei ole kyseenalaistanut analyysiä tai koordinaattoreiden suosituksiakaan työsuunnitelmissa. Ja nyt tässä TEN-T-kuviossa on tarkoitus siitä, että pikakuvasta verkkojen tarpeista, käytävien infrastruktuurista saadaan dynaamisempi kuva, liikkuva kuva siitä, mitä investointia tarvitaan totta kai. Mutta mukaan lukien muitakin tekijöitä, että voidaan jatkuvasti päivittää tilannekuvaa käytävistä, mahdollisista myös esteistä, jotka on poistettavaa. Käytävien täytäntöönpano toimet liittyen hankkeiden maturiteettiin, loppusaattamispäivät, yhteentoimivuusasiat ja kaiken kaltaiset tekniset esteet liittyen vähän samantyyppisiin näkökohtiin. Siellä on mukana myös toimenpiteitä, jotta voidaan optimoida verkon käyttö. Usein toimenpiteet perustuvat säännöksiin tai sääntöihin, innovaatioihin ja sitten suorite indikaattoreitakin on, jotta voidaan arvioida ei pelkästään verkkojen toteutumista, vaan myös niiden käyttöä. Tässä päästäänkin yhteen teemaan, jonka otitte aivan välillä esille puheenjohtaja. Miten tehdä valintoja, kun on ajateltu joitakin infrastruktuureja, jotain suuriakin. Ja sitten kun katsotaan käytännön varsinaisia vaikutuksia, niin voidaankin tehdä toisia valintoja joista saadaan enemmän lisäarvoa, varsinkin rajat ylittävillä osuuksilla. Tämä esitellään teille kaikille Rotterdamissa 21. ja 2. kesäkuuta TNT-päivien aikana. Silloin voidaan aloittaa keskustelut ei pelkästään valiokunnan edustajien kanssa, vaan myös liikenneministeriöiden kanssa ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Sen lisäksi meillä on myös kaksi luonnosta horisontaaliselle temaattiselle työsuunnitelmalle. Ensinnäkin merten valtatiet. Brian Simpson niminen henkilö muuten vetää sitä. Varmasti muistan, että hänen kanssaan voitte sitten käydä mielenkiintoisia keskusteluja merten valtateistä. Ja sitten toinen työsuunnitelma, joka liittyy IATMS ja yleisesti yhteen toimivuuteen. Tässä on kaksi hyvää välinettä, että voidaan edelleen luoda askelmerkkejä toiminnalle. In addition to that, because, uh... Tämän lisäksi, kerran nyt on muutenkin työtä, mutta tämän päälle hän on antanut koordinaattorille uuden tehtävän. Me olemme käyneet läpi näitä mielenkiintoisia keskusteluja, joita on käyty Bodevik Kristoffersin raportin kohdalla liittyen liikenteen rahoitukseen. Ajattelimme, että voisimme ottaa mukaan jotain muitakin aiheita, joita koordinaattorit vetävät Meillä on seuraava viisi hanketta tulossa. Monimuotoisuus, älykkäät liikennejärjestelmät, uudet tekniikat, miten saadaan nopeammin tekniikoita markkinoille. Kaupunkiulottuvuus, todella tärkeä, sitä ei voi koskaan riittävästi korostaa. Ja sitten lopuksi TNT-kuvion laajentaminen kattamaan muutkin alueet, Balkan ja niin edelleen. Tätäkin esitellään TEN-T-päivien aikana ja siitä voidaan silloin keskustella. Toivottavasti täällä valiokunnastakin löytyy aikaa. Siellä on paljon suosituksia, joille haluttaisiin jotain seurantaa osana ehkä muuta työtä, mitä täällä tehdään. Ehkä myös osana lainsäädäntöhankkeita, joita täällä tarkastelette. On ajateltu, että tulee joitakin delegoituja säädöksiä, Yksi on jo teidän käsittelyssänne, eli TEN-TEen laajentaminen koskemaan myös Länsi-Balkania. Noin kuukausi sitten tämä tuli esille seuraavaksi. Tämän vuoden toukokuussa on tulossa tekniset sopeutukset kattavassa verkossa. Olemme käyneet läpi eri tilastoja ja niin edelleen. Aiomme esittää teknisiä mukautuksia, että voidaan kaikkein uusimmat vertailuarvot saada mukaan kattavaan verkkoon. Vielä jotain TNT-päivistä. Me toivomme, että mahdollisimman moni teistäkin sinne pääsisi. Se olisi hyvä lisämauste. Rahoituksesta käydään paljon keskustelua. Tässä on tulossa MRK-välitarkastelukin, mutta nyt on tullut korkea aika tehdä myös ensimmäinen arvio siitä, mitä liikenteessä edessä on esirin vuoksi. Meillä on ihan oma päivä varattu hankkeiden vetäjille, jotta ne voivat myös rahoitusmahdollisuudesta keskustella yksityisten sijoittajien kanssa, mutta myös Euroopan investointipankin kanssa. Työsuunnitelmista käydään keskustelua noista temaattisista asiakirjoista. Ja nyt saadaan myös ensimmäinen tilaisuus koko perheelle ei pelkästään jäsenvaltiossa, vaan myös naapurivaltioissa. Naapurivaltioiden ministereillekin on sitten kyse länsi palkkanista tai itäisestä kumppanuudesta, Turkista tai eteläisestä välimerestä, niin kaikki he ovat siellä läsnä, keskustelevat kartoista ja tenteen laajentamisesta jatkossa koskemaan koko naapurustoa. Lopuksi vielä Ajatellen tämänkin päivän keskustelun merkitystä, voin nyt todeta tyytyväisenä, että me kävin tämän keskustelun jo ennen kuin kävimme keskustelun jäsenvaltioiden kanssa. Eli ensin täällä valiokunnassa, kiitos puheenjohtaja, että tätä lippua on pidetty korkealla, että voidaan käydä rehtiä keskustelua. Well, now Wim van der Kamp. Kiitos kovasti myös Jeffin Wim van der Kamp. Yeah. Ik denk dat ik uh, die... Kiitos. Minäpä uskon, että voin kiittää komission tietoja. Minulle on tullut sellainen kuva, että komissio paiskii hommia hartiavoimin ja tekee ylitöitä TNT-asioiden parissa. Odotankin innolla näitä TNT-päiviä, jotka järjestetään Rotterdamissa, Alankomaissa tänä vuonna. Alankomaat on eräs johtavista jäsenvaltioista tällä saralla, joten tämä on epäilemättä erittäin hyödyllinen kokous, kenties jopa hauska. No, minulla on kuitenkin kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, että rahoitusmahdollisuudet TNT-käytäville kasvavat kohesiorahastot ESIR, Verkkojen Eurooppa, kansallinen rahoitus. Onko todellakin näin? Olenko minä ymmärtänyt asian oikein vai onko joustavuus poistumaan päin? Miten asia on? Toinen asia, jonka haluan nostaa esille, liittyy Kiinan. Mitä Kiina tekee Keski- ja Itä-Euroopan maissa? Vatvotaanko siellä vai aiotaanko siellä todellakin rahoittaa näitä Keski-Itä-Euroopan tentekäytäviä? Kiitos. Kiitos sitten Kesine Maisner. Niin, kiitos. Kiitos myös herra Oniidille näistä selvityksistä. Kaikki kuulostaa hyvältä, kaikki hyvässä suunnassa. Periaatteessa yksi kysymys. Paljonhan täällä on TNT-verkosta sanottu prioriteeteista, jotka asetette uudet teknologiat, kaikki kiva ja hienosti, mutta pääkysymys on edellä, että mitä me parlamenttina voimme tehdä. Että kun me olemme vakuuttuneita, että, että tämä on tärkeää ja että Verkkojen Eurooppa on tärkeä väline. Aina tätä kyllä, en tiedä, voimmeko, ehkä emme voikaan tehdä niin paljon tueksi parlamenttina. Meillä on, olemme kuin eri maista ja meillä on kontaktia eri alueilla ja sitten on kyllä tärkeää sanoa, että missä tuu ja tärkeää, jos oma jäsenvaltiomme äh, haastahakoisesti suhtautuu. Onhan alueellisia intressejä, jotka mahdollisesti voivat olla ristiriidassa EUn tavoitteiden kanssa. Ja tietysti, jos mahdollista, niin voidaanhan tätä kahden keskenkin puhua näistä asioista, jos se auttaisi diplomaattisemmin. Kanada Delli. Kiitos puheenjohtaja. Yksi huomio. Minä näkisin mielelläni, no, minä näkisin mielelläni, että nämä tuhdit asiakirjat saapuisivat hieman aiemmin, ne tulevat erittäin myöhäisessä vaiheessa. Niin. Nyt on idean täällä ja me emme ole täällä kovinkaan runsaslukuisina. Minä haluaisin nyt muistuttaa komissiolle, että me tuemme näitä rajat ylittäviä infrastruktuurihankkeita. Nyt Onidi kuitenkin sanoi, että näitä tulee katsoa suoritusindikaattoreiden perusteella näitä hankkeita. No, omalta osaltani, mikäli katsotaan tämän vuosituhannen perusteella näitä tulevia liikennöintivälineitä, niin nämä eivät välttämättä ole näitä suuria hankkeita. Kuinka voidaan suurten hankkeiden ja muiden valintojen välillä valita nämä hankkeet. No minäpä kerron, mitä nämä ovat nämä muut hankkeet. Kaupunkiliikkuvuus on tärkeä asia. Uusi vuosituhat ei tule olemaan uusien hankkeiden vuosituhat. Ne ovat demokraattisesti ja ekologisesti katastrofaalisia. Paikallisuus, se tulee olemaan perusta tulevaisuudelle. Ja jos minä nyt vatvon tämän asian kanssa, niin ei tämä ole mitenkään ideologinen asia, ideologinen taistelu, vaan kyse on hyvästä hallintotavasta Euroopan varojen suhteen, ja minä en vieläkään voi ymmärtää, miten Lyon torino rahoitetaan. Jos tiedetään, että muut linjat, joita Eurooppa on rahoittanut, niin ne ovat olleet todellisia konkurssihankkeita – Perpignan Figueras 2009 alustettu linja, vaikka tämä oli halvempi ja vaikka ihmisiä matkustaa enemmänkin kun odotetaan Lion Torino-linjalle, niin minä todellakin ihmettelen näitä hankkeita. Mikä on tämä kaupallinen kannattavuus ajatus TNT-hankkeiden taustalla? Seuraava kysymys. Mikäli Junckerin komissio... Juncker sanoi, että tämä on viimeisen mahdollisuuden komissio, niin nyt on viimeinen mahdollisuus yhteensovittaa kansalaisten ajatukset näihin eurooppalaisiin hankkeisiin. Eurooppalaiset kansalaiset tarvitsevat kaupunkiliikennettä, joten mitä tarvitaan, jotta voidaan sanoa, että nyt tehdään hyödyllisiä, kestäviä kaupunkiliikennehankkeita, jotka ovat hyviä kansalaisille ja hyviä ympäristölle? Ja nämä liittyvät myös näihin ilmastotavoitteisiin. Onidi varmaankin uskot, että minä olen täysin kiintynyt tähän Lyon Torino-linjan, joka ei maksakaan kahdeksan, vaan 12 miljardia, vaan ja loppujen lopuksi Ranskan tilintarkastustoimistossa saataisiin maksaa 26 miljardia, niin minä uskon, että näillä, näillä varoilla olisi kyllä muutakin konkreettista käyttöä. Kiitoksia. Sitten Jens Nilsson. Tack så mycket. Kiitos. Minä tuolen Ruotsin pohjoisosista ja meillä on Suomen kanssa tiivistä yhteistyötä liikennekysymyksissä pohjoisilla alueilla. Ja sitten pohjoinen käytävä myös osana verkkoa Pohjanmeren puolella. Viime vuonna saimme myös mietinnön rahoituksesta tai oikeastaan ongelmista, mitä suurhankkeissa on Yksi suosituksista ainakin siinä raportissa oli, että EUn rahoituksen pitäisi olla etupainotteista hankkeissa, eli prosessin alussa. Ja mielestäni on aivan oikein, että annetaan stimuluksia kansallisille hankkeille yrityksille, että vietäisiin sitten eteenpäin tätä ensin EU-rahoituksen varassa ja sitten kymmenen vuoden päästä sitten ehkä – EU-rahoituksen merkitys on vähäisempi, mutta alussa on tärkeä. Siksi kysyisinkin ihan lyhyesti. Pidetäänkö tästä periaatteesta kiinni jatkossakin, että EU-rahoitus tulee hankkeen alkuun? Mielestäni se on ihan hyvä. Danke sehr. Jetzt kurz Maltese. Kiitos, että edustaja Maltese. Eh, Karima Demi. Karima Delli on pakkomielteinen Torino Lionin kanssa, minäkin, ehkä puheenjohtaja Kramerkin. Ehkä meidän pitäisi miettiä sitä, koska kukaan ei esittää kysymyksiä sen kohdalta, koska se on ihan umpikujassa, kun ajatellaan, että mikälainen musta aukko se on näissä suurhankkeissa. Ensinnäkin kollega totesi vihreistä, että Perpignan Figueras on johtanut siihen, että yhteiskunta on romahtanut siellä. Ja siellä on nyt sellainen osuus, jonka kilometrikustannus on kuitenkin vain kuudennesta Lion Torinon väylästä, ja siellä on kuitenkin ihan valtavasti enemmän liikennettä. Eli Lion Torino suurhanke, ainakin jos ajatellaan tuottavuutta, niin se on tuhon tuomittu. Siellä käytetään valtavia määriä rahaa 20 vuoden ajan ilman, että työpaikkoja syntyy. Niin, että todennäköisesti 20 vuoden päästä tunnin verran voitetaan ajassa, kun ei siellä edes kauppaa juurikaan ole tällä osuudella. Ja päästään kaupunkiin ensin ja sitten menee aika ennen kuin päästään kaupunkiin läpi. Jos todetaan jotain näistä periaatteista, ja monet niistä ovat kyllä tuen arvoisia. Ja sitten suurhankkeiden parametria, niin tavallaan se vie pohjaa kaikista, kaikista painopisteiltä ja myös ajatella vaikutusta ympäristöön, taloudellista kestävyyttä tai hyötyä. Vaarana on todellakin, että ei tehdä tätä myöskään kovin ymmärrettäväksi, mitä me teemme, ajatellen yleistä mielipidettä. Kiitos. Danke sehr, jetzt Marco Valli. Kiitos sitten Marko Valli. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että tulin vähän myöhässä. Tässä on rinnakkain kaksi kokousta. Minäkin olen peräkuluttanut läpinäkyvyyttä näissä infrastruktuurihankkeissa, mitä kustannukset ovat. Meidän täytyy ennen kaikkea tehdä selväksi, että emme halua infrastruktuurihankkeita, jotka maksavat yhteiskunnalle ihan valtavasti, ja sitten viime kädessä ei ole mitään perusteita sille, kun mahdollisesti liikennettä ei synnykään, kuten tässä juuri todettiin kollegojen puheenvuoroissa, miten tuhon tuomittuja nämä ovat olleet, kun ei ole syntynyt mitään matkustajaliikennettäkään. Eivät nämä luo mitään kysyntää, se on nyt ihan selvää, että ei voida näillä perusteella mitään hankkeita toteuttaa. Siellä vain pyritään rahoja hyvin hämärällä tavalla, ja kun me haluamme kuitenkin täältä tietoja hankkeista, haluamme rahoituksesta tietoa, hankkeista, tuoreuskilpailuista, ja komissio epämieltä nämä tiedot. Eikä ole kyse vain jostakin parlamentin jäsenestä, vaan ihan koko parlamentti viime istunnon aikana hyväksyttässä mietinnössä joka liittyi meidän talousen etujen suojelemiseen, niin peräänkuulutettiin nimenomaan Lyon Torino-hankkeessakin täyttä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, ja ihan muissakin infra- infrahankkeissa, niin että etukäteenkin pysyttäisiin selvittämään asioita, minkälaisia ne hankkeet voisivat olla. Usein on niin, että ei siitä ole kovin suurta mielenkiintoa kaikille kansalaisille, vaan joillekin yrityksille ja joskus jopa rikollisjärjestöille me haluamme todellakin, että saadaan aikaa täydellistä selvyyttä tähän, kun täällä nyt on komission edustajan paikalla. Ja kun me täysistunnossa olemme halunneet näitä tietoja, myös läpinäkyvyyttä Lion Torinon kohdalla, niin haluaisin, että komissio nyt kertoisi jotain, mitä tekevät, että nämä tiedot ovat avoimesti käytettävissä, kun me olemme kansalaisten valitsemia parlamentin jäseniä me todella haluamme nämä asiakirjat. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Delli. Uh, first of all, uh, I would like to thank... Uh... Ensinnäkin haluan kiittää Onidia tästä lyhyestä alustuksesta. Minäpä myös odotan innolla TNT-päiviä. Meillä on hollantilainen koordinaattori, joten meidän EPPssä tulee odottaa näitä innolla. No vitsit vitsinä. Kiitän näitä komission ponnisteluja ja mm, olen tyytyväinen, että nämä ensimmäiset operatiiviset tulokset Berlinin prosessiin liittyen on nähtävissä Länsi-Balkanin maissa. Kuten muistan, että Viinissä järjestettiin huippukokous viime elokuussa ja silloin näiden maiden pääministerit istuttivat hankkeiden siemenet siten, että TNT-verkko ulottuisi myös näihin maihin. Tämä on positiivinen viesti ja todellakin askel eteenpäin aluekehityksen saralla tällä alueella. Minulla olisi muutama ehdotus. Jotta voisit, jotta voisitte pohtia. Kuten tiedätte, niin on olemassa suuri ero jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden välillä, kuten esimerkiksi Balkanimaiden suhteen, mitä tulee infrastruktuurihankkeiden rahoituksen suhteen. Jotta nämä pullonkalat saadaan poistettua koko kaikilta näitä käytäviltä, niin on mietittävä näitä mekanismeja, rahoitusmekanismeja, joita me käytämme, ne eivät ole hyviä näille maille. Ja lisäksi Euroopan taloudelle ei ole hyvä, että nämä pullonkaulat jäävät olemassa oleviksi alueelle. Varsinkin ottaen huomioon, että laajeneminen ei varmaankaan tapahdu ihan lähivuosina. TNT-koordinaattoreiden vastuun mandaatin pidentäminen on hyvä ja uskon, että kun nämä kartatilaset hyväksytään, niin nämä viralliset esteet, joita on olemassa mandaattien pidentämisen suhteen, saadaan poistettua. Ja sitten vielä eräs asia, johon haluaisin kiinnittää huomionne. Tämä liittyy tähän valiokuntalaiteisen mietintöön liittyen siihen, että parannetaan liikenneinfrastruktuuria Keski- ja Itä-Euroopassa. Se on melkein saatu valmiiksi. Olen valma, että tämä mietintö on sellainen, että komissio pystyy parantamaan yhteyksiä Keski- ja Itä-Euroopassa, mutta kuten Onrin myös sanoi, Länsi-Balkanille ja myös itäisen kumppanuusalueen maille, kuten Ukrainan. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Dominik sitten Dominik Rike. President, je remercie, euh, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Onidille uskollisuudesta tänään. Paljon mielenkiintoista kuultiin häneltä. Esittäisin kysymyksen. Yritän esittää sen yksinkertaisesti. Kun nyt ensin tarkastellaan ja organisoidaan tnt hankkeita en puhu pelkästään suurista tai pienistä, vaan ylipäätään hankkeista, niin, niin hoidetaan operatiivisesti komission alaisen viraston voimin. Sillä annetaan tämä tehtävä. Se on ollut jo monen vuoden ajan. Ja siellä on monenlaisia rahoitusmekanismeja, jotta voidaan operatiivisesti tämä hoitaa myös valinta ja niin edelleen, myös operatiivinen jatkoa. Mikä on tämän viraston suhde siihen tahoon, joka Esirissä on kytköksissä investointipankkiin. Tehän tiedät, että, että siellä on yksi asioimispiste hanke, yhden luukun hanke, että sinne pannaan kaikki hankkeet ja sieltä löytyy asiantuntijuutta, analyysikykyä. Eli investointipankissa on rakenne, kun tuet annetaan näille hankkeille – Ja ehkä siellä on valmiuksia luoda yhteyksiä myös tämän operatiivisen viraston kanssa. Siellä on aika paljon kokemusta kertynyt. Paljon myös valmiuksia. Ja sitten suhteessa investointipankkiin, kun siellä hoidetaan esiriä. Ja se on aika olennaista rahoituksessa. Totta kai tarvitaan jatkuvuutta. Minulla on sellainen vaikutelma vähän nyt, että investointipankki ei ole vielä tätä hanketta oikein toteuttanut yhden lukun periaatetta. Ja sitten toisaalla on komission tekninen virasto. Se on aika vahingollista, kun ajatellaan toiminnan jatkuvuutta ja myös sen laatua. Pari muuta kommenttia vielä ja sitten lopuksi kysymys. Herra Geier juuri tällä totesi, kun joku on niin pätevä kuin hän on, budjettia johdettaessa, niin eh, hän sanoi, että hänkin ei kauhean hyvin ymmärtänyt, mikä on verkkojen Eurooppaan esirin ja hankejoukkolainojen suhde. On se aika suuri ero kuitenkin. Jos ei eroa huomata, niin sitten on aika hankalaa ruveta tätä täydentävyyttä ruveta toteuttamaan. Se liittyy vähän siihen ensimmäiseen kysymykseen, niin mikä on tämän komissionalaisen operatiivisen viraston rooli – näissä hankkeissa, kun on julkisia, julkisen ja yksityisen yhteisiä tai yksityisiä, niin mikä on täydentävyyden merkitys tässä? On no, sellainen vaikutelma, että ei tässä ole kauhean johdonmukaisia oltu toiminnassa, kun meillä on rahoitusvälineitä, on budjetti, investointipankki, jolla on aika oma tärkeä osansa myös Euroopan unionissa, tai sitten jos ajatellaan meidän liikennehuoliamme. Vielä kolmaskin kysymys Onko jo ajateltu, että ikään kuin jotenkin arvoperisteisiin nämä hankejoukkolainat. En nyt puhu pelkästään hankkeiden loppusaattamisesta. Voitanko ajatella, että olisi jonkinlaista arvopaperistamista tulossa jo näissä hankkeissa, että yhtäältä hankkeita, joilla on vähän täydentävyyttä ja toisissa enemmän. Ehkä näin saataisiin nämäkin hankkeet vietyä loppuun, kun se ei nyt ole onnistunut rahoituksen vuoksi. Ja vielä lopuksi yksi kysymyksi. Miksi ei tällaista ole täysistunnossa hoidettu? Vielen Dank. Und jetzt Isaskun Bilbao de Barandica. Kiitos, että Gracias, presidente. En primer... Kiitos puheenjohtaja. Ensin minä pahoittelut tulla toisesta kokouksesta. Ja samaan aikaan ei voi olla kahdessa paikassa. En pystynyt kuuntelemaan komission edustajaa. Mutta mitä kysymyksiä, epäilyjä täällä on jo kuultu rahoitusvälineiden käytöstä – niin sen lisäksi minä kysyisin komission edustajalta, kun 2013 TMT-hankkeita uudelleen tarkasteltiin, saatiin etusijaishankkeita ja sitten siellä on 1900 kaiken kaikkiaan, mutta yli tuhattakaan ei ole vielä saatu päätökseen. Jokaisessa jäsenvaltiossa on vähän erilainen tilanne, kuten on kuultu. Minä haluaisin esittää kaksi kysymystä. Kun 2013 tehtiin tarkistus, ja meillä on rahoitusväline tai välineet, en nyt rupea kommentoimaan, koska täällä on paljon kuultu niiden toiteenpanosta, niin oletteko sitä mieltä, että mitä hankkeita nyt on isänvaltiosta tullut, niin vastaavatko ne tarkistettuja kriteereitä 2013 jäljiltä. Toiseksi, jos ajatellaan eri alueita Espanjassa, varsinkin Baskimaata, siellä on Atlantin väylällä oma osuutensa, valiokunta muuten siellä käynytkin, ja se on osin toteutettu, ja siellä on aika paljon ollut viivästystä rahoituksen puutteen vuoksi koska Espanjan hallitus ei ole tarvinnut riittävästi rahoitusta. Minä haluaisin kysyä nyt komissiolta, onko jotain laskelmia tehty kustannuksista, jota ei ole ympäristön, sosiaaliseen puolen, kohesion kannalta laskettu mukaan. Mitä oikeastaan maksaa se, että ei toteuteta hankkeita jäsenvaltiossa? Aina tässä puhutaan, mitä toteuttaminen maksaa, kun on kyse miljoonista ja miljoonista, mutta todennäköisesti maksaisi paljon enemmän, jos jatkuvasti tulee viivästyksiä hankkeissa. Ja siihen menee ihan valtavasti rahaa, eikä sitten edes saada päätökseen tätä. Oletteko tämmöistä tarkastelua tehnyt, tehneet, ja jos ei, niin aiotteko tehdä? Danke sehr und jetzt... Kiitos, Claudia Montero da Guia. <clears throat> Muito obrigada, Sr. Presidente. E além... Kiitos puheenjohtaja. Alankomaiden lisäksi Portugali on myös maa, jossa on paljon potentiaalia meren kanssa, niin kuin Alankomaissa. Madeiran saari tietysti erityisesti. Kiitos komissiolle, että se on täällä esittelemässä tietoja. Kiitos, että esittelitte suunnitelman merten moottoriteille. Mehän olisimme, olimme itse asiassa ensimmäinen foorumi, joka tarkasteli ympäristökysymyksiä tässä suhteessa ja sovimme suuntaviivoista näiden merten valtateiden toimintasuunnitelmalle. Tulen Madeiralta, saarialueelta kuten sanoin. Sen vuoksi on tärkeää ja on järkeä siinä, että meiltä vartatiet tukevat näitä saariyhteisöjä. Kysymys komissiolle. Miten syrjäisimmät alueet ja saaret voidaan paremmin ottaa esille tässä toimintasuunnitelmassa? Ja mihin toimiin voidaan ryhtyä, jotta voidaan parantaa yhteyksiä eri käytävien ja muun muassa saarien välillä. Toinen kysymys. Miten rahoitusta koordinoidaan esiirin ja aluekehitysrahaston ja verkkojen Euroopan välineen välillä. Tässä kysymyksiä komissiolle. Ja sitten käyttäisin tilaisuutta hyväksi ja kutsuisin kaikki kollegat tällaiseen briefaustilaan tilan, tilaisuuteen, joka on tuolla Members Lounge-tilassa äh, tämän kokouksen jälkeen. Kiitos sitten. Pyysin itse puheenvuoron itselleni. Aamulla jo sanoin, että pidän erityisen hyvänä, että nämä rajat ylittävät osuudet ovat nyt paremmin etusijalla. Siinä mielessä voin kehua komissiota. Mutta en olisi itseni, ellei minulla olisi myös kritiikkiä Eli tartuisin siihen, mitä Bilbao sanoi. Lasketaanko myös ne projektit, erityisesti pienet hankkeet, joita ei toteuteta, että mitä se maksaa? Kaksi esimerkkiä. 2014 korottiin umpeen Tsekin ja Saksan välillä ollut aukko raideliikenteessä. Muutaman sata metriin tarvittiin 25 vuotta. Siis tämä pieni aukko, 660 metriä, ei kilometriä. Siis jos olisi 20 vuotta sitten ollut jo siinä raiteet, niin mitä olisi säästetty rahaa, koska junat ovat täynnä. Samanlainen laskelma kernaasti Berliini, Wroclaw, Krakova. 100 miljoonaa puuttuu, että 50 miljoonaa voitaisiin sähköistä, niin säästettäisiin kaksi tuntia. Sadalla minuutilla kaksi tuntia. Siis Lyon Torino, siinä puhutaan 26 miljardia tunti. Tehdäänkö tällaisia laskelmia ja sitten painostetaanko jäsenmaita, että tehkää näin, tämä tuo tuloksia? Siis äh, Lyon Torinon kustannuksethan kuoletetaan, tai ei ikinä kuoleteta. Minä olin muuten myös Suomessa, Lapissa, viime valtuuskuntamaksalla. Olimme Helsingissä ja oli mielenkiintoinen keskustelu Helsingin kaupunginjohtajan kanssa. Ja hän sanoi, niin, me olemme kuulua myös Eurooppaan ja tarvitsemme tunnelin Helsingistä Tallinnaan. Se on maailman pisin, tai olisi maailman pisin äh, rautatietunneli. Hän siitä unelmoi ja tietysti 40 prosenttia kohesiorahasta maksaisi EU ja mihin hän äh, vetoaa? Lion torinnoon? Jos siellä on 26 miljardia, miksi 40 miljardia ei tulisi sitten Tallinna Helsinkiin? Kaikki pitää perustella. Ja sen vuoksi tänä aamuna Tähän sanotte, että kysyin, että onko laskelmia, jossa äh, korjataan olemassa olevat reitit, mitä se maksaa, myöskin liittyen työpaikkoihin. Silloin te sanoitte, että kyllä Lion torinolle oli laskelmat. Mutta sitten kun lähdettiin 12 miljardin kuluista, niin varmaan olikin laskelmat, mutta nyt Ranskan tilintarkastus tuomioistuimen ja hallitushan tukee siellä hanketta, ovatkin 26 miljardia. Onko uudet laskelmat? Onko tästä uudet laskelmat? Eli jos verrataan reittien korjaamiseen, niin mitä se vaikuttaa? Työllisyys myös mukaan huomioon ottaen. Ehkä ette voi sitä suoraan sanoa, mutta kernasti saisi ne tiedot, että mitkä olivat 12 miljardiin perustuvat laskelmat 20 vuotta sitten, onko tehty uudet laskelmat, jos ei, jos ette voi uusia lukuja mainita, niin sitten ainakin ne vanhat, että voidaan verrata. Ja viimeinen kohta. Olen kuullut, että käytävä pitäisi perustaa Pannonian Alangon yli Unkari, Tsekki, Slovakia, ovat siitä yksin päättäneet ilman Itävaltaa. Sehän oli sitä vastaan, koska se pelkää oman Semmerin koortunneliaan. Mieluummin odottaisivat pidempään, mutta sehän menee meidän osavaltiomme läpi paralleellisesti. Onko tällä vaikutuksia? Koska on selvää, jos käytävä menee Pannonian alangon läpi ja 50 vuoden päästä on sitten valmis välimerelle, niin tietysti Kuamun Semmerin tunneli siellä on vajetta vielä enemmän kuin nyt. Otetaanko se laskelmiin mukaan? Kuka tarkistaa? Kuka antaa ohjeet? Kuka informoi meitä, että voimme painostaa edelleen? Koska ei voi olla niin, että suurhankkeet, riippumatta niiden hintaista ja miten monta vuosikymmentä ne kestävät, niin että ne aina runnotaan läpi. Ja sitten ja katsotaan tarkasti pienhankkeiden osalta. Ja nyt tietysti odotamme näitä kaikkia vastauksia hyvin jännittyneitä. Herra on olkaa hyvä. Thank you, thank you, chair. That was indeed uh, a uh, dense round. Kiitos. Tässä oli tiivis kierros. Kysymyksiä pyrin nyt vastaamaan järjestyksessä. Vanderkamp. Työsuunnitelmat eivät anna lisää joustavuutta eri rahoituslähteiden käyttöön, mutta nämä suunnitelmat – TNT-verkolle antavat ainakin avoimuuden sen suhteen, mitä voidaan rahoittaa, mitä ollaan jo rahoitettu, minkä rahoituslähteen avulla. Maisner hyvin suoraan kysyi, mitä Euroopan parlamentin jäsenenä voi tehdä. No, te voitte jatkaa prosessin tukemista, että rahoituskeinot ovat olemassa, sikäli kun niitä tarvitaan. Ja toinen asia, jossa voitte auttaa, on se, että tuette hieman enemmän koherenssia tähän koko asian kansallisia päätöksiä tehdään siten, että ne eivät ole linjassa prioriteettien kanssa, jotka ovat eurooppalaisella tasolla kaiken järkeenkäyvimmät. Lisäksi tehdään sellaisia päätöksiä, jotka eivät ole optimaalisia liittyen niihin hankkeisiin, joita rahoitetaan. En nyt ole sanomassa, että tämä asia mm, on saatu poistettua ja että kutakin toimia saadaan ojennettua, mutta uskon kuitenkin, että näillä uuden sukupolven suunnitelmilla – on kaikki tiedot pöydällä, jotta voidaan tehdä tämä kriittinen analyysi ja jotta voidaan käydä tämä tarpeellinen keskustelu kaikilla eri tasoilla. Minä uskon, että omissa vaalipiireissänne ja kaikilla niillä kontakteilla, joita teillä on poliittisella tasolla, niin te voitte käyttää parhaalla mahdollisella tavalla hyväksenne näitä kaikkia eri materiaaleja, joita työohjelmat tuovat siten, että tehdään rationaalisia ja hyödyllisiä päätöksiä eurooppalaisille. Se on meidän pyrkimys näiden uuden ohjelmien kanssa. Kiinan suhteen meidän linjamme on se, että me toivotamme tervetulleeksi kaikki uudet rahoitus, keinot. Kiinalla on paljon likviditeettiä, mutta ne ovat kiinnostuneita Kiina haluaa sitten tällaisia sidottuja etuja, vaikkapa 50 vuoden myönnytykset. Nämä eivät ole mahdollisia, vaan mm, Euroopassa on noudatettava samoja sääntöjä kuin muillekin investoijille. Joten toivottavasti tämä vuoropuhelu, joka tämän niin kutsutun äh, Connectivity-foorumissa on saatu aikaiseksi korkeammalla tasolla Euroopan ja kiinalaisten, eurooppalaisten ja kiinalaisten välillä, niin toivottavasti tämä helpottaa meidän sääntöjen perustelmista kiinalaisille, me puhumme hyvin avoimesti, mutta ymmärryksongelmia on vielä. Eräs symbolinen hanke, joka on juuri allekirjoitettu, kuuluissa Belgradin ja Budapestin välinen raideyhteys, niin se on aivan elintärkeä Euroopan unionille. Mutta ne ehdot, jotka on neuvoteltu, niin ne eivät näytä olevan täysin linjassa – julkisten hankintojen ja myönnytysten lupien suhteen. Ja, ja lisäksi tämä Serbian yhteistyö Kiinan kanssa on hieman että Me emme halua luoda ennakkotapauksia, jotka mm, asettavat painetta kaikkien heikommassa asemassa oleville maille, jotka tarvitsevat investointeja ja jotka ovat EU-jäsenyyden partaalla, mutta eivät aivan vielä siellä. Uskomme, että se tuki, jota me toivomme teiltä saavamme, niin on se, että arvioidaan kriittisesti niitä hankkeita, joita on edessämme, mikä me hyvin kriittisiäkin keskusteluja. Emme käsitellä ainoastaan Leon Torino asiaa. Kaikki faktat on kuitenkin esillä ja uskokaa minua, että me olemme käytettävissänne, että annamme kaikki mahdolliset tiedot, joita te haluatte käyttää, jotka voivat olla teille hyödyksi, jotta voitte analysoida näitä eri hankkeita. Leon Torinoa voidaan arvostella usean asian suhteen, mutta ei voi sanoa, että tämä hanke on sellainen, että sitä ei olla analysoitu riittävästi tai että sitä ei ole esitelty avoimesti. Mitään muuta hanketta Euroopan historiassa ei ole auditoitu, arvioitu ja analysoitu. Joten tätä avoimuuden puutetta minä en voi hyväksyä sitä syytä sitä avoimuuden puutteesta. Toki sitä voidaan arvostella monetaarikantilta, mutta ei voida, meitä ei voida syyttää avomuuden puutteesta näiden eri tietojen suhteen, että me olemme antaneet ne tiedot, jotka johtavat siihen, että lainsäätäjät hyväksyivät tämän hankkeen. Nämä horisontaaliset ulottuvuudet toivottavasti infrastruktuuri kuvauksiin otetaan myös mukaan sellaisia tekijöitä, jotta näistä voidaan tehdä vihreämpiä, älykkäämpiä, eheämpiä. Ja nämä ovat kaikki liittyvät niihin teemoihin, joita analysoidaan. Ja nämä ovat sellaisia teemoja, joita me haluamme ottaa mukaan, jotta voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla rajallisia resursseja. Nilssonin kysymys etupainotteisuudesta. Tyy, hyvin tyypillisesti EU-varat ja verkon Euroopan välineestä tulevat varat, niin – ne ovat olemassa sen takia, että saadaan nyt käytettyä nopeasti käyntiin nämä hankkeet. Monissa hankkeissa on usein hyvin paljon epävarmuutta sen suhteen, että nämä muut toimijat saavat tämän oman rahoituksen raavittua Joten me tuemme tyypillisesti sellaisia hankkeita, jotka ovat sellaisia, että me rahoitamme niitä etupainotteisesti. Me emme jätä niitä oman onnen sanoja loppujen lopuksi. Me seuraamme niiden etenemistä, mutta valtaosa tuesta annetaan hankkeen alkuvaiheessa. Mitä tulee TNT ympäristön kasvattamiseen, minä kiitän tästä tuesta Länsi-Balkanin suhteen, mutta myös siitä, että puhuttiin ulottamisesta myös muihin kumppanuusalueen Mielestäni tämä on erittäin tärkeää ja tämä nousee esille asiakirjassa, jossa arvioidaan TNT ulkoisia vaikutuksia. Me varmastikin voimme saada aikaiseksi mielenkiintoista dataa kollegoille, jotka vastaavat näistä kumppanuus- suhdemaista, mutta kaikki nämä maat ovat kuitenkin riittävän kurnalaisia, jotta ne voivat alustaa hankkeita, jotka tuovat todellisesti eurooppalaista lisäarvoa. Minä olen sitä mieltä, että näitä hankkeita tulisi rahoittaa etupainotteisesti. Nämä maat ovat kurinalaisesti saaneet aikaan muutoksia lainsäädännössään. Ne ovat toimineet niin kutsutun soft-agendan mukaisesti siten, että maiden lainsäädäntö on linjassa EU-säännösten kanssa. Riken kysymykseen vastatakseni Inia ei ole aivan linjassa Euroopan investointipankin hankkeiden suhteen, mutta se on kyllä näiden eri hankkeiden suhteen tällainen tärkeä keskus. Ne keskustelut, joita me käymme Euroopan investointipankin kanssa, ovat sellaisia, että meidän on kunnioitettava EIPn itsenäisyyttä, riippumattomuutta, ja meidän tulee myös esirin hallintoneuvoston riippumattomuutta kunnioittaa, mutta meillä on kuitenkin hallinnollisella tasolla tiivis yhteys eip ja INEA on jatkuvasti mukana antamassa tietoja EIP-tiimille, joka vastaa liikenteestä. Kuten te varmasti olette huomanneet, niin tämä ei toimi vielä sataprosenttisesti ja meillä ei ole vielä asiantuntija, liikenneasiantuntijaryhmää tässä kontekstissa – joten onko kyseessä INEA vai kansalliset viranomaiset vai eipä viranomaiset, niin no, tämä tilanne hieman kesken. Sitten nämä Tämä täydentävyys, tässä on kaksi eri ulottuvuutta. Kaikki Euroopan rahoitus, joka jää yli, on ohjattava kohti rahoitusvälineitä. No, tämä on ehkä hieman liian yksinkertainen lähestymistapa, ja varsinkin sellaisella alalla kuin liikennealalla me olemme osoittaneet, että me voimme parhaalla mahdollisella tavalla käyttää hyväksi näitä rahoitusvälineitä sillä ehdolla, että joskus erittäin monimutkaisten tilanteiden kanssa voidaan antaa tukien muodossa lisäapua, joten tässä nämä vaikeat budjettiin liittyvät keskustelut tulossa, muun muassa puolivälin arviointi, niin toivon, että te annatte tukenne siten, ettei tässä lipsahdeta liian nopeasti one size fits all yhden mallin ratkaisuun. Ja arvopaperistamiseen, niin meillä ei ole vielä riittävän suurta salkkua samankaltaisia hankkeita, joten tämä arvopaperistaminen voisi olla mahdollista siinä vaiheessa, kun meillä on sellainen salkku, jossa on samankaltaisia kaupunkihankkeita tai satamahankkeita, jotka voidaan sitten muuttaa eri instrumenteiksi. Ja no, TNT-päiville on aina vaikeaa löytää päivämäärä. Meillä on puolen päivän konflikti parlamentin täysistunnon kanssa. Me toivomme, ettei tämä ole esteenä sille, että saavutte runsaslukuisina. Ja lisäksi me olemme suunnitelleet asiat siten, että nämä tärkeät poliittiset päätökset tehdään ennen kuin täysistunto alkaa. Lisäksi kiinnitin huomiota Bilbaon ja puheenjohtajan kommentteihin. Ja olen kyllä sitä mieltä, että tämä on erittäin hyvä tapa muuttaa tätä argumentaatiota ja katsoa, missä nämä omat prioriteetit ovat. On katsottava hankkeita enemmän sillä tavalla, kuten te kuvasitte, eli katsotaan näitä hankkeita, niiden kustannuksia ja sitten arvioidaan tätä sitä vasten, että ei olisi näitä hankkeita. Yksikään ainut hyvä vanhan ajan hyvän vanhan ajan prioriteettihankkeesta oli vielä loppuun saatettuna. Kun miettii näitä painopistealueita, niin tämän tyyppinen analyysi voisi olla hyvä siinä, että voidaan painottaa näitä painopistealueiden muutoksia, joita tullaan panemaan täytäntöön. En nyt sano, että tämä verkojen Eurooppa asetuksen liite tulee yksi jäämään, liite yksi tulee jäämään sellaiseksi, mutta, mutta konkreettisten tulosten perusteella voisi olla hyvä ajatus kenties vaihtaa, mutta tätä liitettä siten, että painopiste on siellä, missä saadaan suurin vipuvaikutus. Monterolle tämä merten moottoritien asia. Olen todella tyytyväinen, että tämä erittäin tärkeä, mutta myös monimutkainen asia etenee vihdoin. Meillä on kaksi asiaa liittyen näihin meidän moderniin kaksi tavoitetta, eli tässä haluttiin eh, saada modaalinen muutos aikaiseksi siten, että teiltä siirrettäisiin mahdollisimman paljon liikennettä meriteille. Tämä on edelleen kulmakivenä meidän toiminnassamme ja Brian Simpsonin johtajuudessa tätä hanketta viedään eteenpäin. Mutta lisäksi toisaalta me haluamme, että nämä kaikkien syrjäisimmät seudut ovat yhteydessä, nämä saaret muun muassa. Tämä oli ajatuksena. TNT-puitteissa meil, tämä ei ole painopisteenä, mutta tätä merten ja välineitä käytetään hyväksi, jotta voidaan palvella mm, näitä saaria ja myös muita syrjäisiä seutuja. Ja tämä tulee olemaan Simpsonin ohjelmassa vahvasti esillä. Ja sitten vielä yhteenvetona kun katsotaan näitä hankkeita, pieniä hankkeita, räätyltäviä hankkeita, niitä tämä uusi tapa katsoa näitä käytäviä, niin se tuo meille kaikki tarvittavat elementit, jotta voidaan tehdä tämä päätös. Toivon, että te olette osallisena tässä keskustelussa ja että te käytätte hyväksi kaikkia näitä aineistoja, joita on olemassa. Te saatte nämä työohjelmat, suunnitelmat – ja näissä, on, näissä työhjelmissä erittäin vahva analyyttinen pohja. Katsotaan näitä liikennelukuja, teidän eri piirteitä siten, että te voitte johdattaa meitä vielä parempaan suuntaan, että tehdään oikeat päätökset. Kiitos herra Onili. Kaksi kysymystä voisinko, johon ette vastannut. Voinko vielä esittää? Minähän kysyin, oliko uutta analyysiä sen jälkeen, kun Ranskan tilintarkastustuomioistuin sanoi, että ei maksa 12 vai 26 miljardia, eli on tarina ja että voidaanko tämä 14 miljardin kasvu perustella. Sitten toinen kysymys. Nyt kun Bratislavasta Välimerelle kopa on uusi käytävä, onko siitä uutta analyysiä? Semmering Koar tunnelille, koska se on jopa aikaisemmin valmis ja olisi parempi tavaraliikenteelle, että sitten kannattaako se tunneli edelleen vai ei ajattelen, että ylipäänsä se ei kannata. Mutta voitteko vakuuttaa, että analyysi, uusi uudelleenarviointi on ja että se saamme sen myös? Thank you, Chair. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että aina tivaatte tarkkoja vastauksia, mitä aina yritän välttää tietenkin. Ensinnäkin Lion torinoa. Sen pohjalta, mitä tilintarkastustuomioistuin Ranskassa – lausui siitä, me olemme nyt käyneet sen läpi. On todettu, että alkuperäiset kustannukset, huomioiden inflaatio, on huomioitu nyt se on 12 miljardia. Ei siis ihan tarkalleen se, joka oli Ranskan tilintarkastustuomioistuimen lausunnossa. Sitten toinen kysymys. Siinä tietoni rajat tulevat vastaan. Täytyy palata sen kirjallisesti. Happy olen jalomielinen ja tyydyn siihen, jos saan sen myöhemmin. Monsieur Rikki. Niin, herra Rike vielä. Minä voin vastata kysymykseen. Itse asiassa, itse asiassa 9 miljardia plus arviointi 12 ja 14, että päästään ensimmäisen työn Lionista Kyse on useista tunneleista kyse, eli on kyse näistä töistä. Mutta ensin täytyy päästä tunnelin asti. 14 miljardia on sitä varten, että päästään tunnelin asti. ganz was Aber jetzt Marco. Se on sitten jo ihan jotain muuta, mutta sitten Marko Valli vielä. Kiitos mahdollisuudesta vielä vastata puheenjohtaja. Ei todellakaan minua miellytä komission tyyli, kun sanotaan, että halutaan tietoa. Ja komission täytyy myös hoitaa talousarviota. Ja minä olen koordinaattori puolesta, niin kyllä minäkin olen ollut tietoja Lion Torinosta. Me olemme parlamentin sihteeristöstä tullut kysymys. Ei pelkästään minulta, vaan koko parlamentilta on vaadittu tietoja ja Move pääosastolle vastannut. Minusta ainakin on liikaa uhrattu aikaa. Siis avoimuutta, läpinäkyvyyttä, tietoja, että te voi väittää, että ollaan muka oltu avoimia, kun ei se pidä paikkaansa. Haluamme mitä pikimmiten nämä tiedot, en tiedä mitä te voitte niitä antaa, mutta kun ei se ole pelkästään minun pyyntöni tai joidenkin ryhmien, vaan koko parlamentin pyyntö, että toimitetaan tiedot, ainakin selvät perustelut julkisesti, miksi ette niitä voi antaa. Kiitos. Da ich natürlich jetzt noch drei Leuten, mir inklusive, die Möglichkeit gegeben nyt kun esit, annoi mahdollisuuden itseni mukaan lukien kolmelle vielä sen niin esittää lisäkysymyksen, niin voitte vielä vastata. No tästä viimeiseltä se on tärkeä. Siis suuri mahdollinen määrä tietoa annetaan. Siis meidän linjamme on se, että teidän pitää saada yhtä paljon tietoa hankkeesta kuin meidän. Eli mitä tahansa pyydätte meiltä, niin annetaan teille. Ellei, ja se on ainoa meidän turvalauseke, jos hankkeen tukijat pyytävät, että jotakin osaa tiedosta ei julkaista. Mutta se pätee vain osaan asiakirjoista, jotka ovat osa tätä virallista tarjousta, joka meille jätetään, mutta kaikki kaikki auditointitulokset ja asiakirjat ja kaikki, niin niihin ne saatte. Ja mielellämme myös kahdenvälisesti keskustelemme näistä asioista lisää. Also dann bedanke ich mich nochmal Sitten kiitän vielä vastauksista, kysymyksistä, esityksestä. Hyvä ja vilkas keskustelu oli. Jatkotyötäkin tehdään näissä hankkeissa. Sitten muut asiat. Siinä minulla ei ole mitään. Seuraavan kokouksen päivä, määrä 7. huhtikuuta kello 9. Ja näin muodoin tämän päivän palaver on päättynyt. Ja nähdään taas 7. huhtikuuta kello 9. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.